Hyvät suhteet Palestiinaan ovat meille Euroopan unionissa erittäin tärkeät. EU on Palestiinan tärkein kumppani taloudellisessa ja humanitaarisessa yhteistyössä ja vakaa ja toimiva Palestiina on meille kaikille myös moraalinen tehtävä. Hyvä presidentti Abbas, te olette elämänne tarjonneet äh, Palestiinan äh, tunnista, tunnustamisella. Te olitte äh, Oslon sopimuksen ja Madridin sopimuksen arkkitehtejä, jotka ovat yhäkin virstanpylväitä tässä rauhanprosessissa. Teidän puheenne on tärkeä viesti siitä, että meillä on halua ylläpitää toivoa rauhasta Israelin ja Palestiinan kanssa. Eilähän meillä oli Israelin presidentin Rivlinin puhe täällä. Haluaisin huomioida Fogerika Mogherinin korkean edustajan ponnisteluja, joka tänä aamuna ja eilenkin oli täällä paikalla kuulemassa. Sydämesti tervetuloa, Rova Mogherini. Euroopan parlamentti syyskuussa 2015 kannatti kahden valtion ratkaisua vuoden 1967 rajojen perusteella niin, että Jerusalem olisi pääkaupunki. Tässä kahden valtion ratkaisussa meillä pitäisi olla turvassa elävä Israelin valtiosta korostin eilen, ja riippumaton, demokraattinen, elinvoimainen, elinkelpoinen Palestiinan valtio, sitä halusin tänä päivänä korostaa, niiden tulisi pystyä elämään turvassa rinnakkain, ja jotta tämä voitaisiin taata, väkivaltaisuudet on ensin saatava päätökseen mm. mikään poliittinen tavoite ei perustele sokeaa vihaa tai vainoa tai terrorismia. Euroopan parlamentti tuomitsee siirtokuntien, israelisten siirtokuntien ähm, äh, rakentamisen ja äh, ohjusiskut. Se on vedonnut siihen, että päästäisiin äh, rauhaan. Ja juuri tämä rauhan toive, empatia sekä palestinalaisten keskuudessa että palestinalaisten ja israelilaisten välillä on erittäin tärkeä osa rauhanprosessia. Herra Abbas, eh, sitä te puolustatte vielä kerran sydämellisesti tervetulleeksi eh, kaikkien Euroopan parlamentin jäsenten nimissä ja annan teille puheenvuoron. بسم الله الرحمن الرحيم معالي السلام Armollisen Jumalan mieleen. Hyvä Euroopan parlamentin puhemies, herra Schulz, hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, sallikaa minun aivan aluksi kiittää teitä tästä kutsusta ja tästä mahdollisuudesta puhua täällä arvoisessa salissa haluaisin ilmaista koko ihailumme demokraattiselle mallille, jonka te olette rakentaneet. Monimuotoisen hallinnon, monien kulttuurien ja monien kielten mallille. Tämä on peili, joka heijastaa suurta sivilisaatiota, korkeaa kulttuuria ja inhimillisiä periaatteita, joita eurooppalaiset kansat edustavat – haluaisin ilmaista teille koko kunnioituksemme, kaikki kiitoksemme teidän kantojenne vuoksi, sen vuoksi, että olette omaksuneet äh, kannan puolustaa valtioni Palestiinan tasapainoittamista ja yhdistämistä. Kansat katsovat parlamenttianne ja tämän parlamentin kautta myöskin äh, eri toimijat katsovat teihin. Me luotamme teihin, jotta me saisimme vapautemme, riippumattomuutemme, itsenäisyytemme takaisin. Haluan kiittää teitä kaikesta tuesta, jota olette meille myöntäneet. Tämä tekee mahdolliseksi kehittää talouttamme ja tulevan valtiomme toimielimiä. Näin meidän kansamme voi rakentaa uudelleen demokraattisen hallinnon avoimuuden periaatteelle sellaisen hallinnon, joka kunnioittaa kansainvälisiä perusperiaatteita, erityisesti oikeusvaltion periaatteita ja ihmisoikeuksia. Haluaisin myöskin kiittää parlamenttinne äänestys tuloksista. Ja haluaisin kiittää niistä suosituksista, joita tämä parlamentti on antanut eri maille, jotta Euroopan valtiot tunnustaisivat palestiinalaisen hallinnon. Haluaisin kiittää kaikkia kansallisia parlamentteja, jotka ovat omalta osaltaan suositelleet hallituksilleen Palestiinan valtion tunnustamista. Haluaisin sanoa, että kun uskomme kahden valtion ratkaisuun. Nämä kaksi valtiota täytyy tunnustaa, ei vain toista näistä kahdesta valtiosta. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Sata vuotta on kuulunut ensimmäisestä Belfurin ähm, lupauksesta 1907 ja 68 vuotta on kulunut Anagbasta, kun 1948 Israelin joukot syyllistyivät hirvittäviin teurastuksiin ja tämän seurauksena sadat tuhannet kansalaisemme, jotka rauhallisesti elivät alueillaan, joutuivat pakolaiseksi Yli 400 080 kylää pyyhittiin pois maan kartalta sellaisia kyliä, joissa tuhansia vuosia kansamme äm, eli rauhanomaisesti. 1967 Israel valloitti länsirannan ja tämän lisäksi myöskin Gaasan ja länsirannan tällä hetkellä Gaasassa ja länsirannassa meidän kansamme kärsii jatkuvasta miehityksestä. Vähin, mitä voimme todeta, kun tarkastelemme palestiinalaisten tilannetta, on se, että Palestiina valtiona ja palestiinalaiset kansana, kansana, jolla on historia, perinteet, identiteetti ja geopolitiikan todellisuus, on kärsinyt historiallisesta teurastuksesta. Se on kärsinyt 1900-luvun pisimmästä miehityksestä, ja tämä miehitys jatkuu yhä nytkin 2000-luvulla. Ja kansainvälisen yhteisön ja sen voimien huolimatta näin tapahtuu. Hyvät näistä herrat, me olemme eläneet synkkiä hetkiä läpi historiaa. Me olemme yhä synkkiä hetkiä kokemassa. Palestiinan kansa kärsii miehityksestä ja miehitykseen liittyvistä sattumavaraisista toimista, rasismista, vihasta. Meidän kansamme elää diasporassa pakolaisina ja elää kurjuudessa ja puutteessa, mutta me olemme päättäneet vastustaa. Me olemme päättäneet pysyä omilla maillamme. Olemme päättäneet jatkaa ponnistuksiamme, jotta Israelin miehitys päättyisi diplomaattisen poliittisen keinoin, rauhanomaisin keinoin. Me olemme onnistuneet näissä ponnistuksissa kansainvälisellä tasolla, mutta me emme etene suhteessamme Israelin kanssa – me emme ole säästäneet ponnistuksiamme, kun olemme pyrkineet eh, toteuttamaan allekirjoitettuja sopimuksia, jotta voisimme omia sitoumuksiamme kunnioittaa. Olemme pyytäneet, että hekin kunnioittaisivat omia sitoumuksia, mutta Israel kieltäytyy edes kunnioittamasta omia lupauksiaan. Israel yhä jatkaa sortoa ja hegemoniaa kaikilla mahdollisilla elämän sektoreilla. Israel yrittää muuttaa todellisuutta Jerusalemissa. Se yrittää muuttaa Jerusalemin historiallista identiteettiä. Israel puuttuu kristillisen ja islamin uskon uskonnollisiin paikkoihin. Israelin miehitys ja siirtokunnat yhä laajenevat he yhä vievät alaa, he yhä tuhoavat taloja, yhä tuhansia henkilöitä vangitsevat. Tällä hetkellä Israel on kokenut erittäin väkivaltaisia hetkiä. Päivä päivältä ääriliikkeitä on enemmän. Olemme nähneet, kuinka Israelin siirtokuntalaiset toimivat. He polttivat eräänkin talon, jossa perhe Awabja asui ja nuori mies kuoli tässä iskussa. Joka ikinen päivä me näemme murhia, iskuja, oikeuden vastaisia sellaisia. Ja tällainen asenne johtaa siihen, että eräät israelilaisetkin poliitikot alkavat kritisoida omaa hallitustaan, opposition johtaja Erzog ja sotavoimien komentaja, kuten myöskin Jehud Barak, aikaisempi johtaja ja armeijan ylipäälliköstä seuraava ovat näin tehneet, puhumattakaan lukuisista journalisteista, jotka toteavat, että Israel toimii fasistisella ja rasistisella tavalla. Tässä lainaan heidän omia sanojaan. Herra puhemies, hyvät naiset ja herrat, YK on päätöslauselma 181 jakoi Palestiinan historiallisen alueen kahteen valtioon. Tämä oli suurin piirtein tasajako, mutta tämän jälkeen Israel on aseellisen toimen 87 prosenttia vuoden 1948 rajoihin verrattuna äh, vallannut äh, alaa, mukaan lukien se ala, jonka Israel valtasi 1967. En sano, että päätöslauselmaa täytyy toteuttaa kokonaisuudessaan, mutta tiettyjä kappaleita Toivoisin kuitenkin, että koko YK on päätöslauselma toteutuu. Huolimatta kansainvälisistä ponnistuksista, huolimatta kansainvälisen yhteisön ponnistuksista ja huolimatta kahden valtion ratkaisusta meidän valtiomme ei valitettavasti ole vieläkään itsenäinen, huolimatta siitä, että meistä on tullut YK jäsenmaa vuonna 2012. Valtiostamme tuli monien kansainvälisten järjestöjen jäsen ja se on tehnyt kansainvälisiä sopimuksia. 138 valtiota on tunnustanut valtiomme, mutta Tästä kaikesta huolimatta toivomme rauhaa, jotta vuosien pituinen kärsimys päättyisi. Me olemme hyväksyneet äh, näistä syistä sen, että Palestiinan valtio on alle yksi neljäsosa historiallisesta palestinalaisalueesta, 22 prosenttia historiallisesta Palestiinan alueesta. Huolimatta tästä historiallisesta uhrauksesta Madridin konferenssista ja Oslon sopimuksesta huolimatta me emme pääse eteenpäin. Me kierrämme kehää neuvotteluissa. Me neuvottelemme vain neuvotellaksemme. Mitään tuloksia ei ole saatu aikaan. Israel pakottaa meidät tähän. Israel vitkuttelee Se pyrkii muuttamaan todellisuutta kentällä niin, että kahden valtion ratkaisu karkaisi vielä kauemmaksi tavoittaa. Israel jatkaa siirtokuntien rakentamista. Se yhä miehittää meitä ja se rakentaa rasistista turva-aitaa. YKn turvallisuusneuvosto on tehnyt monta päätöslauselmaa, jotka vaativat Israelia päättämään miehityksen. Israelia on pyydetty purkamaan miehitys, mutta kaikesta tästä huolimatta Israel yhä jatkaa suunnitelmiaan. Me vaadimme Israelilta, että se yksinkertaisesti jäädyttää, jäädyttää siirtokuntien toiminnan, jotta neuvottelut voitaisiin aloittaa, mutta Israel ei suostu siirtokuntien laajentamista pysäyttämään. Kuuden viime vuoden aikana Israel on aloittanut Gaasassa kolme sotaa. Tuhansia henkilöitä on surmattu. Kymmeniä palestinalaisia perheitä on surmattu. Kymmeniä ja satoja perheitä on yksinkertaisesti kadonnut väestörekisteristä. Nämä perheet ovat kolmen Israelin Gazan kohdistuneen sotatoimen vuoksi kadonneet. Israel on tuhonnut asumuksia, taloja, tehtaita. Ja miehityksen alusta lähtien miljoona palestiinalaista on joutunut Israelin vankityrmiin, voin tämän kertoa. Meillä on yhä 7000 sota vankia tällä hetkellä. Tämän katkeran vaarallisen todellisuuden edessä me pohdimme, hyvät naiset ja herrat, eikö nyt olisi korkea aika päättää Israelin miehitys Palestiinassa? Miksi kansainvälinen oikeus ei toteudu? miksi kansainvälinen oikeus ei toteudu Israelin suhteen. Kun yksi valtio hyökkää toisen kimppuun, jokainen toimii maailmassa. Jokainen pyrkii rankaisemaan hyökkääjää, paitsi Israelin tapauksessa. Israel pystyy toimimaan ilman rangaistusta. Miksi YK päätöslauselmat jäävät kuolleeksi kirjaimiksi, kun kyseessä on Palestiina? ja Palestiinan kansan oikeudet. Mihin asti Israel tulee hyötymään tällaisesta rangaitsemattomuudesta? Kuinka kauan se voi kieltäytyä rauhasta? Kuinka kauan kuluu, että Palestinan kansan historiallinen kärsimys, ennennäkemätön kärsimys ja epäoikeudenmukaisuus, se on kärsinyt tunnustetaan. Meidän kansamme, hyvät näistä herrat, haluaa omalla alueellaan voida elää rauhassa ja turvassa. Kuten kaikki muutkin, meidän kansamme ei harjoita laajentumista tai siirtokuntapolitiikkaa. Me emme tähän ryhty. huolimatta kaikista kärsimyksistä. Siksi pyydän, että te auttaisitte meitä, te olette ystäviämme. Auttakaa meitä kaiken tämän turhautumisen, kaiken tämän epätoivon lähde poistamaan, jotta me voisimme kaikkein pisimmän miehityksen modernissa historiassa päättää. Näin pitkää miehitystä ei nykyaikoina ole ollut muualla. Auttakaa meitä päättämään tämä miehitys. Palestinan kansa on kaikkein vanhimpia kansoja omalla alueellaan ja koko maailmassa. Meidän kulttuurimme on kaikkien vanhimpia maailmassa. Onko järkevää, että tällainen kansa ei saa oikeutta omaan valtioon? Eikö nyt olisi aika antaa tälle kansalle mahdollisuus elää vapaana, elää ilman tarkastuspisteitä, ilman tarkastuksia, ilman muureja, ilman Israelin armeijan summittaisesti avaamia ja sulkemia kulkupisteitä. Hyvät naiset ja herrat, Israel on muuttanut valtiomme ulkoilmavankilaksi. Se on tehnyt näin. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin todeta, että me emme halua pyyhkiä ketään geopoliittiselta kartalta, kuten eräät ovat väittäneet. Kukaan ei voi toista pyyhkiä pois. Ja me emme halua ketään ajaa pois. Me haluamme vain olla olemassa. Mutta me emme myöskään suostu siihen, että joku pyrkii pyyhkimään meidät maailman kartalta ja kieltämään oikeutemme meidän oikeuksiemme jatkuma kieltäminen palvelee vain ääriliikkeitä. Tämä luo terrorismia, tämä luo väkivaltaa ja tämä antaa väkivaltaisille ääriliikkeille tekosyyn toimia. Siksi pyydän, että te ette sallisi sitä, että Palestiinan tilannetta nämä ääriliikkeet voisivat käyttää hyväkseen. meidän täytyy toimia niin, että ääriliikkeet katoavat. Meidän täytyy luoda esimerkki oikeudenmukaisuudesta ja oikeudesta. Hyvät näistä herrat, me vetoamme teihin, me vetoamme Euroopan parlamenttiin, mutta me vetoamme myöskin muihin Euroopan toimielimiin. Me pyydämme, että te jatkaisitte ponnistuksianne poliittisella kantalla ja diplomaattisella kentällä, jotta voisimme päästä oikeudenmukaiseen ratkaisuun alueellamme. Ja tämä ratkaisu perustuu kahden valtion ratkaisuun, joka noudattaisi 1967 vuoden rajoja. Israel ja Palestiina ovat solmineet Euroopan unionin kanssa suhteita. Niillä on kumppanuus- ja sopimuksia ja molemmat ovat Välimeren unionin jäseniä. Tämä teki Euroopan unionista tärkeän toimijan. Tämä hyödyttää kaikkia osapuolia. Hyvät naista herrat, haluaisin puhua teille nyt aivan suoraan. Olen tottunut vuoropuhelussani kaikkien kanssa näin toimimaan ja ehkäpä tässä yhteydessä voisin tiettyihin kysymyksiin, joita teillä saattaa olla vastata. Me tuemme kahden valtion ratkaisua. Me toivomme, että voimme luoda Palestiinan valtion länsirannan kaikille alueille. Vuoden 1967 rajojen mukaisesti Jerusalem pääkaupunkina. Me emme vastusta sitä, että tiettyjä aluevaihdoksia tapahtuu sillä ehdolla, että nämä ovat oikeudenmukaisia ja että niillä on jokin raja. On tarpeen käsitellä myöskin pakolaisongelmaa. 194 päätöslauselman mukaisesti ja arabimaiden aloitteen mukaisesti. Ne ovat eh, tehneet vetomuksen, jotta löytäisimme oikeudenmukaisen ratkaisun ja ne ovat neuvotelleet pakolaisongelmasta. Arabimaiden aloite kuuluu tiekarttaan. Ja YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan 1515. Eh, Haluaisin myöskin sanoa, että palestiinalaisvaltio on 1993 tunnustanut Israelin valtion olemassaolon. Me haluamme näin säilyttää nimenomaisesti rauhan ja me olemme hyväksyneet sen, että luomme alueellisia turvallisuusmenettelyjä, mutta me emme väliaikaisia ratkaisuja lainkaan hyväksy. Ne ovat pelkkää ajan haaskausta. Me emme myöskään hyväksy sellaista Palestiinan valtiota, jonka rajat olisivat väliaikaiset. Me toivomme, että Beirutissa hyväksytty arabi rauha-aloite vuodelta 2002 pantaisiin toimeen muutoksitta. Israelilaiset usein puhuvat ongelmista, jotka liittyvät provokaatioihin, mutta Israelin toimet eivät koskaan pääty. Tämä on totta. Siirtokunnat tällaisia provokaatioita tekevät, ja jotta voisimme välttää kaiken tyyppiset ääriliikkeiden provokaatiot. Me toivomme, että Palestinan, Israelin ja Yhdysvaltain välinen kolmikantaryhmä, joka White Riverissa luotiin, käynnistyisi uudelleen. Tarkoitus oli välttää kaikki mahdolliset ääriliikkeitä provosoivat toimet. Me toivomme, että tämä komissio nyt käynnistyisi uudelleen. Toivomme, että Euroopan unioni liittyisi siihen neljänneksi jäseneksi. Tämä on todiste, joka osoittaa aivan selvästi sen, että me kaiken tyyppisiä väkivaltaan yllyttäviä toimia vastustamme. Me vastustamme sitä, että ihmisiä yllytetään ääritoimiin. Ja me toivomme, että meillä voisi olla erotuomari, joka voisi tilannetta rauhoittaa, mutta se, että jatkuvasti syötetään palestinalaisia väkivallan lietsomisesta, on jotakin, mitä me emme hyväksy. Myöskin Israelin puoli yllyttää ihmisiä väkivaltaan ja me tarvitsemme välittäjän, jonkun täytyy täyttää tämä rooli, tämä kolmikanta tai ehkäpä nelijäsenien komissio tulevaisuudessa voisi täyttää tämän välittäjän roolin. Haluaisin myöskin todeta, että eräät ovat Israelissa pyytäneet, että vedet myrkytettäisiin, että palestinalaiset kuolivat. Eikö tällainen nimenomaan ole selkeää väkivaltaan kiihottamista? Eikö tämä ole murhaan ja kansan murhaan yllyttämistä? Me olemme kaikkia tällaisia toimia vastaan, hyvät naisten herrat. Hyvä puhemies, hyvät naisten herrat. haluaisin sanoa, että jos me päättäisimme miehityksen ja siirtokuntien miehityksen, jos Palestiina voisi toimia itsenäisenä valtiona, tämän täytyisi tapahtua hyvin nopeasti. Palestiinan valtio voisi olla myönteinen toimija, me voisimme olla vahva lisätoimija se rauhan keidos, jonka haluamme luoda, voisi tarjota lisäpai- tasapainoisen kumppanin, jonka pääkaupunkina olisi Jerusalem. Jerusalem, jossa kaikkien kolmen suuren uskonnon, juutalaisuuden, islamin ja kristin uskon edustajat voisivat avoimesti toimia. Me haluamme, että Jerusalem olisi avoin kaupunki, Kaikkia näitä kunnioit- uskontoja täytyy kunnioittaa ja me haluamme, että kaikkia näitä uskontoja voitaisiin rauhassa harjoittaa Jerusalemissa. Jerusalemin täytyy olla kaikille avoin kaupunki. Meidän maamme voisi näin olla vastuussa omista asioistaan, omasta kehityksestään, omista luonnonvaroistaan. Kun 60 prosenttia alueestamme saisimme takaisin, voisimme nimenomaisesti käyttää Ähm, resurssejamme hyväksi. Nämä alueet ovat niin kutsuttuja C-sektorin alueita Oslon sopimuksen jälkeen. 60 prosenttia alueestamme on sellaista, että me emme voi sitä lainkaan käyttää hyväksemme. Me emme voi harjoittaa teollisuutta emmekä maanviljelystä näillä alueilla. Nämä alueet ovat äh, niin kutsuttuja C-alueita. Israelin armeija miehittää niitä ja Israelin armeija tai Israel harjoittaa näillä alueilla aivan laittomia projekteja vuodesta 1993. Jos nämä alueet voisimme saada takaisin, me voisimme tehdä ihmeitä niiden alulla eh, maanviljelyksessä, turismissa ja teollisuudessa. Minä ihmettelen, miksi israelilaiset pitävät näistä alueista niin tiukasti kiinni. me voisimme niiden avulla kehittää projekteja, teollisuus- ja maanviljelyprojekteja, me voisimme antaa työtä kymmenille tuhansille nuorille. Näin voisimme luonnonvarojamme myöskin hyödyntää öljyä, kaasua. Me voisimme tuottaa omaa sähköä. Meillä on hyvin tärkeitä alueita, kun ajattelemme Jordan Laakson kehitystä, kuolleen meren alueen kehitystä, me voisimme luoda turistihankkeita. Emme saa unohtaa, kuinka tärkeää on pyhinvallellus turismi maassamme, esimerkiksi Betlehemiin kohdistuva sellainen, mutta me ei kuitenkaan saa mitään apua. Me emme saa mitään tukea muilta valtioilta. Euroopan unioni on kuitenkin meitä auttanut ja te tulette auttamaan meitä, kun me luomme valtiomme ydintä. Te tulette auttamaan meitä Palestiinan valtion rakentamisessa, sillä Palestiinan kansan itsemääräämisoikeus ei lainkaan riipu neuvotteluista, joita käydään Israelin kanssa. Meillä on oikeus itsemääräämiseen. Se ei ole mikään neuvotteluista riippuva asia, se on luonnollinen oikeutemme. Me tarvitsemme teidän apuanne. Meillä on kymmeniä koulutuslaitoksia, meillä on yliopistoja, jotka ovat hyvin korkeatasoisia. Ja niiden kautta voimme parantaa ihmisten koulutustasoa, ihmisten lukutaitoa. Meillä on myös erilaisia tutkimuskeskuksia ja sekamuotoisia laitoksia. Me olemme itse asiassa hyvin vapaa yhteiskunta, jossa nainen on tasa-arvoinen miehen kanssa. Sukupuolella on samat oikeudet ja velvollisuudet. Hyvät näistä herrat, hyvä puhemies. Kolmas kesäkuuta Pariisissa järjestettiin ministerikokous Ranskan aloitteesta – Tähän kokoukseen osallistui 28 valtiota ja kolme kansainvälistä organisaatiota. Me kiitämme tästä arvokkaasta, hienosta aloitteesta. Olisi toivottavaa, että tämä ensimmäinen ponnistus antaa pohjan kansainväliselle konferenssille, joka käsittelisi kansainvälistä oikeutta ja YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, niiden toteutumista ja arabimaiden päätöslauselmaa sellaisena kuin se Beirutissa vuonna 2002 hyväksyttiin. Tämän lisäksi tiekarttaa ja muita tehtyjä sopimuksia pitäisi tarkastella. Jos tällainen kansainvälinen konferenssi järjestetään, meidän pitäisi pyrkiä luomaan selkeä ohjelma. Neuvottelut ovat tärkeitä sinänsä, mutta sopimusten toteuttaminenkin ansaitsee aikataulun. Olisi myöskin hyvä, että loisimme seurantajärjestelmän, kuten esimerkiksi Iranin kohdalla on tapahtunut. 5 plus 1 ryhmän työ teki mahdolliseksi Iranissa ratkoa ongelmia. Olisi hienoa, että meillä olisi 7 plus 2 tai muu vastaava järjestelmä, mekanismi, joka auttaisi konferenssin tulosten seuraamisessa. Kutsun tätä konferenssia toiveinen konferenssiksi. Viimeisessä kokouksessaan Euroopan neuvosto mainitsi kolmas kesäkuuta Pariisissa järjestetyn konferenssin ja haluan tässä yhteydessä vielä muistuttaa, että me kunnioitamme Ranskan ponnistuksia. Ranskan presidentti François Hollande totesi muutama päivä sitten, että Ranska on sitoutunut näihin ponnistuksiin, jotta kansainvälinen rauhankonferenssi voitaisiin järjestää vielä ennen tämän vuoden loppua. Presidentti Olan puhui tarpeesta aloittaa valmistelutyöt, jotta voisimme taata konferenssin onnistumisen työryhmät ja serpat voisivat nyt jo aloittaa työnsä palestinalaisina. Olemme teidän rinnallamme palestinalaisina ja arabeina ääriliikkeitä vastustamassa ja terrorismia vastaan taistelemassa. Me olemme samoissa taistelulinjoissa. Se, mitä tapahtuu lähi tapahtuu nyt myöskin Pariisissa ja Brysselissä. Me vastustamme terrorismia, olipa sen muoto ja siihen syyllinen kuka tahansa. Me vastustamme aina terrorismia. ولكن وحتى يتحقق هذا الانهاء للارهاب jotta me voisimme terrorismin lyödä, meidän täytyy myöskin päättää Israelin miehitys. Meidän täytyy luoda palestinalaisvaltio vuonna 1967 rajojen mukaisesti valtio, jonka pääkaupunki on Jerusalem. Meidän täytyy luoda valtio, joka voi elää rintarintalan Israelin kanssa. Ilman tätä emme voi koskaan lyödä terrorismia. Ilman tätä me jatkamme yhä tekosyyden ja aseiden antamista terroristeille. Terroristit tulevat murhaamaan uskonnon nimissä ja Jerusalemin nimissä. Mutta kun miehitys on saatettu päätökseen, nämä tekosyyt myöskin katoavat ja liikkeet on voitettu ja terrorismi on voitettu. Terrorismia ei enää tule olemaan tämän jälkeen, ei Lähi-idässä eikä Euroopassa. Ratkaisu terrorismiongelmaan alkaa Palestiinasta. Äh, hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Se, ettei Palestiinan valtiota ole olemassa, aiheuttaa konfliktin pitkittymisen, eikä tämä palvele kuin ääriliikkeiden intressejä, väkivaltaisten henkilöiden intressejä, terroristien intressejä. Monet ihmiset ovat tästä kärsineet sekä meidän alueellamme että muualla maailmassa. Terrorismi on aiheuttanut pakolaisvyöryjä, jotka nyt saapuvat Eurooppaan. Heidän joukossaan on myöskin palestinalaisia pakolaisia. Palestinalaiset pakenevat myöskin näitä tilanteita ja me pyydämme, että te kohtelisitte Palestiinan pakolaisia, kuten kaikkia muitakin. Toivomme, että näin voimme puuttua terrorismiin, siihen terrorismiin, jonka me tuomitsemme. سبب الإرهاب هو اللاجئون سبب الإرهاب مزيئة نتيجة الإرهاب هو مزيد من اللاجئين Terrorismi aiheuttaa pakolaisvirtoja mutta näiden pakolaisten joukossa on myös palestiinalaispakolaisia. Ja me emme kuitenkaan ole osallisina sisäisiin konflikteihin tällä alalla, alueella. Kun nämä konfliktit tapahtuvat, me maksamme niiden hinnan ja meidän on pakko paeta. Kun vastaanottokeskuksiin tullaan, meiltä otetaan, no meille ei myönnetä niitä etuja, joita muilla pakolaisilla on. Esitän kysymyksen siitä, miksi tilanne on tällainen. Minä pyydän teitä muuttamaan näkökantojanne. Palestinan pakolainen on sama kuin kaikki muutkin pakolaiset. Hän tarvitsee apua siinä, missä muutkin. Kun tarkastellaan Palestinan sisäistä tilannetta, haluaisin todeta, että pyrimme yhdistämään alueemme Pyrimme pääsemään eron saarrosta, joka kohdistuu Gazan alueeseen. Pyrimme pääsemään eroon sisäisistä jakaumistamme. Kansallisen hallituksemme avulla, joka kunnioittaa Palestiinan viranomaisen ja PLOn toimintaa, kuten myöskin kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden roolia. Jos halutaan luoda Palestinan hallinto, jossa mukana ovat kaikki osapuolet, joka edustaa yhtenäisyyttä, niin tuon hallinnon täytyy kunnioittaa sitoumuksia. Yksi osa siitä ei voi sanoa, että se ei halua joitain tiettyjä sitoumuksia noudattaa. Me olemme valmiita luomaan tällaisen yhtenäisen hallinnon parlamentti- ja presidentinvaalien jälkeen, jotta voitaisiin päästä eroon tämänhetkisistä jakaumista. Haluan hyödyntää tätä tilaisuutta kiittääkseni Euroopan unionia ja kaikkia sen jäsenvaltioita kaikesta siitä, mitä ne ovat tehneet, jotta voidaan jälleen rakentaa Gazan aluetta Israelin tuhojen jälkeen. 10 000 uhria Gazan alueella, yli 100 000 loukkaantunutta ja tuhansia tuhottuja taloja. Te olette auttaneet jälleenrakennuksessa ja siitä teitä täytyy ehdottomasti kiittää. Hyvä puhemies. Haluaisin pyytää teitä välittämään myös Israelin hallitukselle ja sen kansalle, sen poliittisille puolueille viestin, sanon heille, että me ojennamme kätemme. Me ojennamme kätemme, jotta pääsisimme rauhaan. Meillä on poliittinen tahto, jotta voitaisiin päästä siihen. Ja minä esitän kysymyksen, onko teillä sama tahto? Onko teillä halu tarkastella tilannetta ja tunnustaa historiallinen epäoikeudenmukaisuus, jota valtionne harjoittaa – meidän maatamme kohtaan. Teillä on oma historianne ja meillä omamme historia, tarina, joka on rehellinen, suora. Meidän olemassaolomme tällä alueella on jatkuvaa, aivan historian aamunkoitosta tähän päivään asti. Meillä on pysyvät oikeudet. Meillä on oikeus alueeseemme ja alueeseen, joka on kristitty ja muslimialue. Meillä on tilanne, jossa rauha syntyy näiden oikeuksien tunnustamisen kautta ja korvausten ja korjaamisen kautta. Kenenkään etujen mukaista ei ole tehdä poliittisesta taistelusta uskonnollista taistelua. Se olisi todellinen vaara. Tästä konfliktista ei saa muodostua uskontojen välistä konfliktia. Meidän tulee jättää uskonto tämän poliittisen kiistan ulkopuolelle. Kyseessä on poliittinen kiista, johon täytyy löytää poliittinen ratkaisu. Se, että käytetään uskonnollisia tekosyitä, on todellinen uhka, on vaara joka kohdistuu meihin kaikkiin. Rauha on meidän kaikkien etujemme mukaista. Ja toivon, että te israelilaiset, meidän naapurimme, uskotte siihen myöhön. Rakentakaamme rauha, joka on kaukana siirtolaisuuden hegemoniasta – rauha merkitsee yhteiseloa, rinnakkaiseloa, oikeuden ja kaikkien osapuolten kunnioittamisen ja vapauden kautta, tasa-arvoiselta pohjalta. Tuollainen rauha on todellinen tae sille, että saadaan aikaiseksi turvallisuus, vakaus ja tulevaisuus, jossa on toivoa meidän sukupolvillemme ja teidän. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää teitä vastaanotosta ja luotamme teidän arvokkaisiin ponnistuksiinne vapauttaksemme alueemme. Palestiinan maa, pyhä maa, sen tulee olla rauhan ja turvallisuuden keidas Palestiinan kansalle, sen naapureille ja koko maailmalle. Haluaisin todeta, että tänä päivänä meillä on erityinen kiinnostus sitä kohtaa, mitä Isossa Britanniassa tapahtuu. Ja haluan kiittää teitä myös siitä, että olette tullut tänne minua kuuntelemaan. Liebe Kolleginnen und Kollegat, kiitämme sydämellisesti presidentti Abbasia. Kiitos sanoistanne. Eilen Israelin presidentti, hänkin päätti arabian äh, kielen sanoihin äh, ja vetosi rauhan puolesta, ihan niin kuin tekin äh, puheensa. Ja me tuemme teitä kaikin tavoin pyrkimyksissänne rauhaan. Kiitos paljon. Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo serdecznie. Niin, hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä kaikkia asettautumaan paikoillenne. Toivotan myös tervetulleeksi ne, jotka ovat saapuneet saliin nyt ja nyt aloitamme todella äänestykset. Toivotan teidät tervetulleeksi ja samoin sitten Ukrainan edustajat, jotka ovat seuranneet tätä kokousta tuolta yle-